Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Nyt jatkamme kokousta. Ilmoitan seuraavaksi äänestyksen tulokset, jotka koskevat tarkistuksia, jotka on tehty yhteisen päätöslauselmaesitykseen koskien EUn yhteensovitettuja toimia COVID-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi. Tulokset ovat seuraavat. Tarkistus kaksi Hyväksytty. Nyt näette ruudulla nämä numerot. Tarkistus 2 on siis hyväksytty. Tarkistus